Olemme rouva Van Bosutin mietinnön lyhyen esittelyn kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä. Ensin puheenvuoro esittelijälle neljä minuuttia alkaa. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Olen erittäin iloinen, että tänään vihdoinkin voin esitellä mietintöni kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä. Aikaa on kulunut. Tänään voidaan ainakin sanoa sen verran, että Euroopan unioni on kovin myrskyisissä vesissä tällä hetkellä. Eurokriisi ja turvallisuus Grexit ja Brexit ja Alankomaiden kansanäänestys vielä sen päälle viime viikolla. Minä toteaisin, että me emme vain vaatia aina ihmeratkaisuna enemmän Eurooppaa. Miten aikojen niiden aikojen aika on nyt ohi. Ihmiset kysyvät, mitä voitaisiin tehdä vielä enemmän, jotta oltaisiin lähempänä kansalaisia. Minä olen aivan vakuuttunut siitä, että unionilla on oma vastuunsa osoittaa tarpeellisuutensa. Eli osoittaa, milloin siinä kaikessa on jotain järkeä, ja silloin kansalaiset huomaavat, että siitä koituu lisäarvoa. Totta kai tämä on myös toimielinten harteilla niidenkin täytyy noudattaa toissijaisuusperiaatetta sen takaamiseksi, että se on aina etusijalla, kun päätöksiä tehdään. Eli sen puolelta päätetään, ryhdytäänkö toimi vain ei, ja mikä sitten on paras lähestymistapa, tarvitaanko asetusta vai ei. Viime kädessä täytyy hyväksyä asetus ja taata se, että se on toteutettavissa ja myös täytäntöön pannaan. Tämä oli nimenomaan aiheena minun mietinnössäni kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä. Se on kuitenkin ollut yhdentymisen peruskiviä. On erittäin tärkeää, että kun lainsäädäntöä on hyväksytty, se myös kunnolla täytäntöön pannaan. Jotta sisämarkkinoita voidaan täytäntöön panna ja hyödyntää sitä, jotta voitaisiin todellakin saada sitä kaikki hyvä irti, ja vastata digitaalisen sisämarkkinakin haasteisiin, meidän täytyy pystyä varmistamaan, että EUn toimielimet ovat tässä päättäväisinä. Meidän täytyy taata se, että ei ole ylisääntelyä. Täytyy tähän kiinnittää erittäin tarkkaa huomiota. Lisäksi on huomioitava kaikki sidosryhmät. Lainsäädännön kohentaminen ei tarkoita sitä, että vain luovutaan lainsäädännöstä. Meidän täytyy vain taata se, että jos jotain lainsäädäntöä jo täytäntöön pannaan, niin sen täytyy olla kilpailukykyistä. Sen täytyy luoda ja turvata työpaikat ja elinkeinoelämä. Ja meidän täytyy saada uutta pontta elinkeinoelämällä. Meidän täytyy sitä kriittisiä kysymyksiä luopua kaikista tavuista. Dynaamisten markkinoiden täytyy tukea kansalaisten hyvinvointia ja vaurautta. Toivottavasti voitte tukea minua huomenna äänestyksessä. Kiitoksia. Tulemme sitten Catch the Eye-kierrokseen. Ensimmäinen puhuja on Anne Krotsakel. Yksi minuutti, olkaa hyvä arvoisa puhemies. Haluan kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Parempi sääntely on kartta kohti parempia sisämarkkinoita, mikä ei tarkoita sitä, että työntekijöiden tai kuluttajien oikeuksia poljetaan, vaan että byrokratiaa vähennetään. Sen pitää olla suhteellista reaalitalouteen, suhteessa reaalitalouteen ja tehokkaas, tehokasta. Meidän täytyy pystyä arvioimaan laatua ja saadamaan sellaisia työkaluja, jotka hyödyttävät kaikkia kansalaisia. Dialogi sidosryhmien kanssa on hyvin tärkeää, eikä jäsenmaiden pidä myöskään äh, asettaa lisätaakkoja, kun sisämarkkinasääntöjä täytäntöön pannaan. Onkin outoa, että silloin kun tarvitsisimme läpinäkyviä, tehokkaita sisämarkkinoita, tällaisia taakkoja lisätään tai luodaan ideologisia vastakkainasetteluja yritysten ja kuluttajien välille. Meidän pitää olla isoja isoissa asioissa ja pieniä pienissä asioissa. Kiitoksia. Very much. Uh, Kiitoksia. Seuraava puhuja Tibor Sani, olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitos oikein paljon, puhemies. Sisämarkkinat ovat tärkeää. Siellä on tärkeällä siellä kuluttajasääntöjen noudattaminen. Tämä ei toteudu siksi, että ei ole tarpeeksi selvää, minkälaisia välineitä on kuluttajien oikeuksien ajamiseksi. Tästä annetaan tietoa aika vähän Euroopan tasolla on mm. varmistettava, että yhteinen markkinasääntely olisi aina ajan tasaista. Nyt jatkuvasti huomioidaan digitaalista kehitystä ja tämä edesauttaa myös digitaalisten markkinoiden kehittymistä. Jos onko käytettävissä sellaista mahdollisuutta, että kännykällä voitaisiin lukea viivakoodi ja saada tämän avulla kaikki tiedot tuotteesta. Kiitos. Minuutin. Kiitoksia. Vicky Ford, yksi minuutti, olkaa No. The single market is... Sisä mitä se helpottaa elinkeinoelämän ja kuluttajien elämän 28 maassa 500 miljoonan kesken. Ei sen pitäisi lisätä kustannuksia, vaan leikata niitä, auttaa taloutta kasvamaan, luomaan työpaikkoja kasvua. Belgian kollegani on esitellyt tämän ja saanut tukea monilta, että pitäisi sääntöjä vain tuoda silloin, kun se auttaa taloutta. Niitä pitäisi olla yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa. PK-yritykset varsinkin tarvitsevat kevyemmän taakan. Kansallisella parlamentilla pitäisi olla vielä enemmän sanansijaa, niin että voit käyttää punaista korttia, jos tulee ikäviä lakeja. Britit eivät yksistään peräänkuuluta uudistusta. Kiva kuulla, kautta Euroopan kollegojen tukevan tätä täällä tänäkin iltana. Toivottavasti kaikki äänestämme huomenna sen puolesta. Thank you very much. Next speaker for one minute is Nicola Caputo. Kiitoksia. Sitten Caputo, yksi minuutti. Thank you, President. Kiitos, puhemies. En... Sisämarkkinateema on erittäin tärkeä väline, jota saadaan aikaan kasvua ja työpaikkoja. Se tekee hyvin haasteelliseksi lainsäädännön kun ajatellaan, että täytyy saada kunnon säännöstä, että se loisi kilpailukykyisemmän ympäristön yrityksille ja voisi näin kohentaisi siis sisämarkkinasääntelyä ja lisätä luottamusta kuluttajienkin parissa. Siksi on ilmeistä, että me voimme tarjota eurooppalaista lisäarvoa. Tämä koskee hallintoa, sisämarkkinointa, kuten myös jäsenvaltioiden osuutta, kun ajatellaan täytäntöönpanoa. Tässä ei pidä sivuuttaa muitakaan ongelmia, joka liittyy siihen, että ei ole riittävästi indikaattoreita, että voidaan mitata täytäntöönpanon tehokkuutta ja vaikuttavuutta sisämarkkinan eri aloilla. Joka tapauksessa, jokaisessa lainsäädäntöprosessissa ja täytäntöpanossa pitää aina tuoda esille myös se, että perusoikeuksia kunnioitetaan ja niitä kunnioittaa voidaan johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä myös toteuttaa. Arvoisa herra Kaputa, minulla on täällä edessä pieni punainen lamppu, joka aina menee päälle silloin, kun puhuja puhuu niin nopeasti, etteivät tulkit pysty millään tulkkaamaan. Ja teidän puheenne aikana tämä punainen lamppu paloi koko ajan ja neuvoni olisi siis, että puhuisitte hiukan hitaammin. Seuraavaksi Chavasokot, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, voin täysin yhtyä tähän ajatukseen siitä, minkälaiset hyvin säädyt sisämarkkinat olisivat. Ensinnäkin, että ei olisi tarpeetonta byrokratiaa, mutta että markkinat olisivat kuitenkin kunnianhimoiset ja huomioitaisiin myös ympäristön suojelu ja kuluttajat ja sosiaalinen suojelu. Ja on, tarvitaan olemassa olevien sääntöjen parempaa täytäntöönpanoa sen sijaan, että luodaan uusia sääntöjä, niin kuin vanhat säännöt on edes kokeiltu. Tarvitaan kilpailukykyinen ympäristö, joka luo kasvua ja kilpailukykyä. Tarvitaan mm, sellaista toimintaa, että ei olla jäljessä nousevista talouksista, vaan tarvitaan todellakin digitaalisen talouden edelläkävijän aseman mahdollistamista ja tarvitaan pitkäaikaista kehitystä, talouskehitystä, josta on hyötyä kansalaisille Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puhuja Tomacic, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, sisämarkkinat ovat Euroopan unionin tärkein asia. Nykyään on hyvin normaalia, että käymme kauppaa keskenämme ja sijoitamme, investoimme maihimme, jotta vaurautemme sisämarkkinoilla jatkuu. Meidän tulisi laajentaa sisämarkkinat kaikkiin palveluihin ja suojata ne huonoilta käytänteiltä huono lakien täytäntöönpano vahingoittaa PK-yrityksiä, jotka työllistävät enemmän kuin 80 prosenttia yksityisen sektorin työntekijöistä parempi sisämarkkinoiden sääntely, joka vähentää byrokraattista taakkaa ja antaa PK-yritykselle enemmän mahdollisuuksia. Sen täytyy olla meidän prioriteettimme. Kiitoksia arvoisa Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet komission puolesta. Minä haluaisin kiittää sisämarkkinavaliokuntaa ja varsinkin esittelijä rouva Van Böfsäytä mietinnöstä. Me olemme samaa mieltä, että sisämarkkinat on Euroopan yhdentymisen peruskivi ollut viime vuosikymmenen ajan. Se on tarjonnut uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia suurempaan kasvuun. Meidän täytyy huomioida koko poliittinen sykli. Viime vuonna komissio esittelikin kaksi merkittävintä aloitetta, jotka tähtävät tähän paremman sääntelyn paketti ja sisämarkkinastrategia. Viime toukokuussa esitimme myös paremman sääntelyn paketin koskien koko poliittista sykliä kautta arvioinnin päivineen liittyen täytäntöönpanoon ja vaikutusten arviointineen. Paketin avulla me voimme varmistaa sen, että Euroopan unioni puuttuu todellisiin ongelmiin, joita kansalaisilla on. Nyt Euroopan unionin lakeja pitäisi perustaa parempaan näyttöön ja vaikutusten arviointiin todellisessa maailmassa. Näin voidaan ehkä palauttaa kansalaisten luottamus. Hiljattain hyväksyttiin paremmasta sääntelystä parlamentin, neuvoston ja komission kesken toimintojen välinen sopimus. Nyt meillä on hyvät poliittiset puitteet olemassa. Toimielimetkin ovat nyt uudelleen sitoutuneet tukemaan parempaa sääntelyä. Kunhan se on muodollisesti hyväksytty, parlamentti ja neuvosto joutuvat tekemään yhteistyötä komission kanssa, jotta se myös vaikuttavasti toteutetaan. Meidän täytyy taata se, että me annamme jotain konkreettista hyötyä kansalaisille ja yrityksille eikä pelkkää teoriaa. Ehkä me voimme pitää tätä Refit-hanketta sellaisena hankkeena, sitä juuri äsken keskusteltiin. Komission Refit-ohjelma on sekin keskeisessä osassa, kun me yksinkertaistamme nykyistä lainsäädäntöä ja vähennämme tarpeetonta taakkaa, koskee varsinkin mikro- ja pk-yrityksiä. Me teemme teemme tämän niin, että huomioidaan myös sosiaaliset ja ympäristölliset tavoitteet. Toinen merkittävä aloite, jonka viime vuonna käynnistimme, liittyy sisämarkkinastrategiaan, joka hyväksyttiin lokakuussa. Siinä on kolme tärkeintä tavoitetta. Uusia mahdollisuuksia ihmisille ja yrityksille, rohkaistaan ja mahdollistetaan nykyaikaistuminen, jota me tarvitsemme Euroopassa, ja ennen kaikkea taataan käytännön tuloksia. Joillakin saroilla tarvitaan uusiakin aloitteita, esimerkiksi, että voitaisiin tärkeillä aloilla tiettyjä palvelupasseja ottaa käyttöön. Ja meidän täytyy lainsäädäntöä saada kuluttajasyrjinnän poistamiseksi, silloin kun se perustuu kansalaisuuteen tai kotipaikkaan, tai että vastavuoroisen tunnustamisen asetus mietitään uudelleen, mutta se ei riitä että vain uusia aloitteita käynnistetään. Meidän täytyy myös taata, että kaikki olemassa oleva lainsäädäntö täytäntöönpano tehokkaasti ja vaikuttavasti. Meidän täytyy paremmin valmistella lainsäädäntöä, arvioida sitä paremmin, asettaa tavoitteet tarkemmin. Niin ikään meidän täytyy varmistaa, että nykyiset säännöt täytäntöönpanon asianmukaisesti jäsenvaltioissa käyttäen älykästä lähestymistapaa, kun sääntöjen mukaisuuskulttuuria kehitämme. Muun muassa me haluamme kumppanuuksia kehittää jäsenvaltioiden kesken täytäntöönpanon suunnitelmiin, kun on kyse uudesta lainsäädännöstä ja niin, että kaikki jäsenvaltiot käyvät aktiivista vuoropuhelua. Puhemies, parlamentin jäsenet, meillä on samat tavoitteet, saman näkemys halumastamme. Me kaikki haluamme kohentaa sisämarkkinalainsäädäntöä ja saada aikaan parempia tuloksia. Tehkäämme yhteistyötä. Komissio, parlamentti ja neuvosto voivat tämän kyllä toteuttaa. Frau Kommissarin, das äh, schließt